Os elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat nyt saatavilla. Onko jollakulla huomautettavaa? Jos ei ole, niin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava kohteislistalla on keskustelu ihmisoikeuksista, demokratiasta ja oikeusvaltiorikkomuksista. Ensimmäinen kohta on tilanne Djiboutissa. Annan puheenvuoron herra Chanokille kaksi minuuttia. President, as perhaps... Puhemies olen yksi harvoja täällä parlamentissa, joka on oikeasti käynyt Djiboutissa, joten voisin kertoa kollegoille, jotka ovat olleet maassa, että sitä voi suositella. Siellä on hieno yhdistelmä ranskalaista ja suomalaista ruokaa ja kulttuuria Punaisen rannalla. Mutta on selvää, että siellä on selkeitä puutteita hallinnossa ja Djiboutin autoritaariset vallanpitäjät estävät kansallisyhteiskunnan toimintaa ja estävät vapauksien käyttöä. Ja Afrikan sarven esittelinä olen aina katsonut,